Meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen. Tervetuloa kokouksemme jatkoon. Aloitellaan nyt vähitellen, vaikka kovin moni kollega ei olekaan vielä paikalla. Esityslistan hyväksyminen. Haluan viitata siihen että meillä on seuraavat muutokset. Ja kun kolmonen kohta onkin jo käsitelty, kohta viisi, aloitetaan sillä resurssitehokas Eurooppa, kohta kahdeksan. Itrevaliokunnan valtuuskunnan Kalifornia kohta. Sitten seiska, Savelan mietintö, kutonen Petikofferin mietintö, kohta yhdeksän koordinaattorin kokous. Abgesetzt bis morgen. Kohta neljä on siirretty huomiseen. Tämä esitystä tehdään kovin ajoissa. No nyt ei vasta ole tarpeeksi missä päivällä, tämä voin sanoa, mutta ei aina muuttaa esityslistaa, kun joku ei kunakin päivänä pääse. Minä en ole kolmelta, täytyy lähteä 12, olen vasta viideltä, tällaisia tulee koko ajan, ei näin voida tehdä. Joten pyyntöni olisi se, että ei tällaisia tulisi enää tulevaisuudessa. Yksi huomio sitten vielä. Puheenjohtajan ilmoituksissa iCode mietinnössä. Siitä oli pitkä keskustelu ympäristövaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan välillä toimivallasta ja sitten sovimme asiasta. Ja valitettavasti sitten ympäristövaliokunta joissakin kysymyksissä tästä käsitellyt, vaikka meillä on toimivaltuuseen tämä ollenkaan sovi. Minä olen protestoinut puheenjohtajakokouksessa ja olin sitä mieltä, että tästä saada ollenkaan keskustella täysistunnossa, vaan pitää lykätä, mutta taloussäännöt ovat niin, että sillä ei ole mitään merkitystä siitä huolimatta, mitä täykkärissä ensi viikolla tästä keskustellaan. Minusta säännöt ovat mahdottomat, niitä täytyy muuttaa. Haluan pyrkiä siihen myös, mutta nyt ei ole muuta vaihtoehtoa. Näiden sääntöjen kanssa täytyy elää ja esittelijöiden sääntöjen mukaan ainakin ne kaksi kohtaa, jossa meidän toimivaltuuttamme on, ei ole otettu huomiota, niin ne voitaisiin ainakin ne poistaa täysistunnosta. Toivottavasti tästä ei ole huomioita esitettävänä sitten kohta yhdeksän. Ei anteeksi. Voisiko joku sihteeristä kertoa, ovatko esittelijät, onko heille kerrottu? Enempää ei voida tehdä. Resurssitehokas Eurooppa kohta on nyt kohta neljä. Lena Ekvena zuständig, aber die Berichterstatterin ist nicht da. Lena Ekvena on esittelijä, mutta ei ole paikalla. Muista en tiedä, oletko he paikalla. Hienoa. Chairman's announcements habe ich gemacht. Puheenjohtajailmoitukset on hoidettu. We do the vote. One time we must do this, once. Kerran pitäisikin tehdä niin, sitten se olisi oppimista tekemällä. Jetzt ich noch einen Alternativvorschlag. Minulla oli vaihtoehtoehdotus, Ehdotus ei voi sitäkään. He, erään henkilön syntymäpäivä olisi voitu viettää, mutta hän käynyt paikalla. Also ich könnte natürlich, ist auch nicht gut, aber ich kann es machen Voisin tehdä näinkin. Kohdassa kahdeksan on ITRE-valiokunnan valtuuskunnan selonteko Kalifornian matkasta. Minä voin tietysti kertoa, mutta kukaan matkalla ollut ei ole paikalla, jota he eivät voi vastustaa näkö, näkemyksiäni. Niin. so machen, dass ich vortrage? ist... Voisin selittää. Se on vähän hölmöä, mutta periaatteessa ollaan samaa mieltä. Tämä oli erinomainen matka, se ehkä ensimmäisenä ihan tarkoituksella valittiin Kalifornia ottaen huomioon innovaatioteema. Siitä kerätä kokemuksia lisää. Siellä oli suuri valtuuskunta. Sihteeristö valmisteli sen oikein hyvin, vaikka hyvin lyhyellä varoitusajalla sinne matkustettiin. Hienot järjestelyt, kaikki kollegat varmaan näkivät sen näin. Teimme yksityiskohtaisen raportin valiokuntien puheenjohtajakokous on sen saanut, te olette sen saaneet. Mutta jatko toimintaa tässä pitäisi olla, ei pelkästään raporttia siinä se, vaan ihan kernaasti muutama kohta, jotka, jotka panimme merkille, niitä, niitä pitäisi käsitellä edelleen. Eli kollegat, jotka olivat mukana, ovat jo järjestäneet kokouksen ja Tuossa on sovittu muutamista kohdista ja olisin kiitollinen, jos tästä tähän saan tukea, jos tämä voitaisiin tänään näin sopia. Kollega Pytekoffer ehdotti esitekin. So etwas machen sollen wie ein... Pitäisi tehdä joku tällainen siltapäivä, niin sanottu, Kalifornian ja Euroopan välillä. Ehdotus tuli jo 2010, se ei mennyt silloin läpi. Pääosastolta haluamme kysyä, miksi tämä epäonnistui. Ja haluamme tehdä tämän ehdotuksen uudestaan. Toiseksi haluamme esittää kysymyksen komissiolle kirjallisesti val- valiokunta, johon liittyy pyyntö, että luetteloitaisiin sitten, mitä yhteistyömekanismeja on Kalifornian ja Euroopan välillä. Siellä oli niin paljon mielenkiintoisia juttuja nähtiin. Haluaisin saada luetteloiduksi, onko tällaista yhteistyötä parlamentin komission välillä ja Kalifornian välillä, tai ja minkälaista kolmanneksi oli mielenkiintoinen teema, joka oli siis maksukyvyttömyyden sääntely. Meillä oli yrittäjien, Euroopasta tulevien yrittäjien kanssa keskustelu, jotka nyt ovat lähteneet uuteen alkuun Kaliforniassa, ja monet heistä joutuvat maksukyvyttömyyteen ja kertovat, miten dramaattisia tilanteita on, ja haluaisimme kernaasti käsitellä tätä asiaa. Ja ensimmäinen askel sitten olisi, että pyrimme komissiolta samaa tietoa, että mitä maksukyvyttömyysoikeudessa, insolvenssioikeudessa tilanne on ja onko komissiolta pyrkimyksiä yhtenäistää käytäntöjä. Sykerinä pohjalla sitten sovimme, että tämä ryhmä vielä pitää kaukaisen kolme neljä kertaa. Rova Madurelin, kuka se toinen oli, unohdin, Merkis ovat tällaista työryhmää ehdottaneet perustettavaksi. Se menee minusta liian pitkälle. Sovimme, että joitakin kertoja tavataan vielä, jotta voidaan luettella nämä opit Kalifornian matkalta ja antaa sitten myös herättäjänä komissiolle eteenpäin tai myös parlamentille, että mitä johtopäätöksiä tai uusia tehtäviä tästä voidaan asettaa itsellemme. Tämä on lyhyen aikavälin työryhmä tai lyhyten aikaa toimiva työryhmä, joka järjestää muutaman kokouksen, mutta ei pidemmällä aikavälillä. Jos teille sopii, että me voidaan tehdä näin, niin yritetään näin menetellä. Pitäisi käyttää jokainen tilaisuus mielestäni, että kun meillä oli siellä näitä keskustelukumppaneita, että pidetään yllä yhteyksiä näihin keskustelukumppaneihin. Yksi professori Stanfordin yliopistosta, se olikin tää, hän olikin täällä jo kuulemistilaisuudessa. Se oli erityisen mielenkiintoista ajatuksia herättävä, melkein yhtä hyvä oli nuorten eurooppalaisten yrittäjien kanssa ilta. Se oli niin jännittävä ja sellaista iloa ja innovaatio voimaa siellä pystyi aistimaan. Hattua ylös vain tällaiselle. Tämä kohta siis otettiin eteenpäin, mutta se on nyt käsitelty, josta ei enää käsitellä. Ja sitten palaisin tähän resurssitehokkaan Eurooppaan, jossa oikeastaan olisi pitänyt olla. Ja sitten Leena Aikille antaisin eh, mielelläni puheenvuoron, että hän voi aloittaa tästä. Thank you, Chair. Uh, I think the work of the... Niin, kiitoksia. Kyllä valiokunnan työkin tänään taitaa olla tehokkaasti resursseja käyttävää, sillä ne, jotka ovat täällä, ovat erittäin sitoutuneita Voimavaratehokas Eurooppa on ensinnäkin yksi komission 2020 strategian teemoista, joita olemme käsitelleet poliittisissa ryhmissä, ja siitä on myös keskusteltu valiokunnassa. Seitsemän lippulaivaa Euroopan 2020 strategiassa, ja niistä yksi on voimavaratehokas Eurooppa. Tämän ta- strategian avulla on tarkoitus lisätä työpaikkoja ja talouskasvua. Ja jos katsotte tätä osiota, joka käsittelee raaka-aineita, niin se on kyllä aivan todella mielenkiintoinen osa. 95 prosenttia rautamalmista löytyy Pohjois-Ruotsista koko Euroopassa. Ja Maametallit ovat erityisen tärkeitä erilaisissa tarkoituksissa, sähkölaitteissa, auto, ajoneuvoissa ja niin edelleen. Ja 70 kaikkein tärkeimmistä raaka aineista niissä me olemme sataprosenttisesti maahantuontiriippuvaisia. riippuvaisia ja kolmessa 90 prosenttisesti. Jos puhutaan tehokkuudesta, niin millä tavalla tätä käsitellään? Miten kierrätetään näitä aineita? Emme millään tapaa edesauta niiden Meidän täytyy siis samalla kyetä käyttämään näitä aineita, saada aikaiseksi kulutusystävällinen yhteiskunta, jossa samalla näitä, asioita voidaan, näitä aineita voidaan kierrättää. <clears throat> Toinen ala, jossa meidän täytyy pohtia voimavara tuotantoa, on esimerkiksi fosfori. Sitä käytetään erittäin paljon lannoitteissa. Mehän tiedämme, että fosfori, jota kaivoksista saadaan aivan oikeastaan samalla tavalla kuin hiilikin, mutta fosfori loppuu 30-35 vuoden kuluttua. Se on ongelmallista. Jos maaperässä nimittäin on riittävästi fosforia, niin kasvit kellastuvat, pienenevät ja muutaman vuoden jälkeen on mahdotonta kasvattaa mitään tuossa maaperässä. Se on jälleen toinen esimerkki siitä, miksi raaka-aineet ovat niin tärkeitä. Mitä fosforin kanssa sitten tehdään tänä päivänä? Monissa jäsenvaltioissa sitä ylikäytetään tai ei käytetä lainkaan tehokkaasti, koska sitä käytetään ensin ja sitten se muuttuu fosforihapoksi, menee pohjaveteen ja lisää leväkasvua pohjavesissämme tai vesistöstämme. Meillä pitäisi olla maatalouspolitiikka, joka toimisi tehokkaasti suhteessa fosforin, käyttäisi fosforia tehokkaasti. Meidän täytyy yhdistää tämä myös tutkimukseen niin, että voimme löytää vaihtoehtoisia tapoja, joiden avulla – voidaan vähentää fosforikäyttöä tai löytää vaihtoehtoisia lannoitteita. Kyseessä siis ei missään tapauksessa ole ympäristökysymys. Voimavaratehokkuus koskettaa myös hyvin läheisesti kilpailukykyä, työpaikkoja ja talouskasvua. Ja meidän täytyy hyödyntää näitä voimavarojamme paljon älykkäämmin kuin tänä päivänä. Olemme nyt tarkastelleet FP7-uudistusta <clears throat> ja olemme suunnittelemassa jo kahdeksaista ohjelmaa. Meillä on jo 2020 strategia, seitsemän lippulaivaa. Ja meidän täytyy katsoa, mitä muita poliittisia välineitä ja lainsäädäntöä meillä on käytettävissä. Me näitä kaikkia täytyy vielä käsitellä keskusteluissa. Ensinnäkin siis meidän täytyy pyrkiä katsomaan näitä ongelmia. Meidän täytyy löytää lisää faktoja. Niitä täytyy kerätä. Meidän täytyy viedä eteenpäin tutkimusta näillä alueilla. Kuten myöskin katsoa, mitä innovointivälineitä meillä on käytettävissämme ja voimmeko keskittää innovoinnin paremmin käsittelemään juuri näitä asioita. Olettaisin, että kaikki tarvitsemme ruokaa myös tulevaisuudessa, kuten myöskin autoja, puhelimia, akkuja, kaikenlaisia laitteita varten. Ja tarvitsemme sairaaloissa lääketieteeseen käytettäviä laitteita. Kun tarkastellaan maailmanlaajuista väestökehitystä, ongelmat, jotka ovat syntymässä – maailman väestön kasvu. Meidän täytyy olla yhä enemmän voimavarat tehokkaampia. Asiasta on keskusteltu myös vuosikymmeniä, mutta ongelmat ovat nyt muuttumassa erittäin kiireellisiksi. Näillä sanoin siis olen kuvannut tätä tekstin sisältöä. Lisäksi olen kuullut, että komissiolta on, on tulossa ehdotus tästä asiasta elokuussa ja saattaisi tietysti olla niin, että meidän kannattaisi yhdistää sama sisältöinen työ. Meidän täytyy keskustella asiasta koordinaattorinen kanssa hyvä puheenjohtaja. Odottelen kuitenkin kollegoideni kommentteja ja päätän tähän. Kiitos. Herzlichen Dank, kollega. Kovasti kiitoksia. Sitten kollega Girek. Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti. En ole niin optimistinen tämän komission asiakirjan suhteen. Minä olen siihen tutustunut ja minun täytyy sanoa, että mietin siinä, että mikä tässä komission aikomuksena oli. Koska varannot, sehän on hyvin yleinen käsite, että ne täytyy määritellä. Minä ymmärrän, että ne ovat maatalous, mm, vesiresurssit, kalaresurssit. Se on niin laaja käsite. Tietysti mineraalivarannot, resurssit, Ja tästähän on jo Putikofrin mietintökin, joka käsittelee myös näitä mineraaleja. Sitten on myös tärkeitä ekologisia varantoja, muun muassa äh, maisemavarannot, jos voidaan kuvitella, että nekin ovat varantoja resursseja. Tässä sivumennen haluan sanoa, että tuulivoimalat Saksassa minua ne shokeraavat, koska nähdään, että niin, niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla käsitellä näitä resursseja. Puolan suhteen sitten olennaisinta olisi tehokas maatalous- ja vesiresurssien hyödyntäminen. Puolahan on maa, jossa on paljon veden kanssa ongelmia. Ja näinhän on myös Euroopassa ja koko maailmassa jo ihan pian tulee sellainen tilanne, että on dramaattisia tilanteita veden puutteeseen liittyen. Tiedetään jo, että palestinalaisilla ei ole vettä, koska tämän Israel-Palestiina-konfliktin vuoksi Turkin Syyrian rajalla on ongelmia. Mitä sitten tapahtuu, kun Asuanin pato vaikuttaa vesiasiaan? Ne voivat olla syitä tuleville sodille. Eli varannot, resurssit ovat hyvin laaja käsite, mutta vielä yksi asia, jota komissio ei käsitellyt ollenkaan. Millä faktoreilla mitata näitä varantoja? Jos ei määritellä, niin sitten joudutaan yleisiin asioihin, että kaikista ne tiedämme, että tätä, tätä täytyy suunnitella, ne no, tiedämme, että täytyy suojata, suojella, mitkä ovat prioriteetit ja miten niitä suojellaan suojelun alueella. Juuri nämä prioriteetit ovat se, ne olennainen asia. Joten tällä hetkellä tämän verran minulta. Kiitoksia. Okay, Panie Przewodniczący. Puheenjohtaja, Mielenkiinnolla luin tätä mietintöä. Tärkeää on se, että parlamentti ottaa aktiivisesti osaan tähän hankkeeseen. Minäkin varoitan liiallisesta optimismista. Miten hyödynnetään resursseja, mitkä ovat jätteet? Täytyy varmistaa, että nämä asiat olisivat ympäristöystävällisempiä ja ihmisen terveydelle ystävällisempiä. Sitten on tärkeää myös se, että huomioon myös ne valtiot, joissa on vähemmän kehittynyt talous. Koska tämä nämä asiat voivat vaikuttaa niihin väestöosiin, joilla on vähemmän tuloja käytettävissään. Täytyy miettiä, että mitä kuluja on jäsenvaltiotasolla ja eu tasolla, kun otetaan huomioon suunnitelma, jossa 2050 vuoteen mennessä vähennetään kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia. On myös se, että otetaan käyttöön, no komissio ehdottaa markkinatoimenpiteitä jätteiden käsittelyssä, kuluttajien toiminnassa. Täytyy ottaa huomioon uudet äh, resurssilähteet, kuten liuskekaasu. Mutta hiilessä täytyy ottaa huomioon myös, että voidaan kehittää puhtaan hiilen äh, teknologiaa joitakin uhkia, vastakkaisvaikutukset. Se, että säännellään taloutta liikaa, mikä voi tarkoittaa taka-askelia, ja se, että innovaatiokehitys hidastuu tekniikan alueella. Järkevä. järkevä olisi, että otetaan huomioon sekä pessimistiset että optimistiset skenaariot, miten polttoaineiden hinta äh, kehittyy, ydinvoima, äh, uusiutuvat, liikenteen kuljetusten tehokkuus. Toivon, että pyrimme näihin raportin hahmottelemiin suuntiin. niin, että päästään raaka-aineiden tasapainoisiin käyttöön. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Und der Kiitoksia, kollega. Sitten Pyttikoffer seuraavana. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Peruslähestymistapa tässä asiassa ei ole ihan sama mikä ei rova Eekillä. Joten haluan puhua jostakin asioista, jotka ovat minulle tärkeitä. Tämä on hyvä tilaisuus mielestäni saadaan perusymmärtämystä taloudestamme, perusymmärtämys siitä, että tarvitsemme resurssitehokasta tuotantotapaa. Ja siitä tulee yhä tärkeämpi osa talouttamme. Ja siihen kuuluu tietysti myös se, että ne aineet, jotka, joita määritellään vielä että tähän mennessä ne täytyy oppia tuntemaan resursseina. Ja kolmanneksi EU:ssa on erityistehtävä siinä, että koska mitään muu maailmanosa ei tuon raaka-aineita niin paljon kuin me, laskettuna per, pää per vuosi, kolme tonnia vuodessa per henkilö. Eli Eurooppa on erityisellä tavalla raaka tuonnista riippuvainen. Ja sen vuoksi Euroopan talous voi hyötyä resurssi rakennekäytön erityisen paljon. Ja sitten on hyvin tärkeää, että meillä on luotettavia metodeja siihen, että miten mitataan raaka tehokkuus. Ja kuten on jo aiemmin sanottu, niin uskon, että tärkeää se, että jos ei pystytä mittaamaan hyvin, niin sitten ei voida pystytä kehittämään näitä asioita. Kuten kirjoittu, olen sitä mieltä, että ei pidä tehdä kaksinkertaista työtä, sen vuoksi olisi hyvä, jos tässä mietinnössä ne raaka-aineet, jotka eivät ole keskeisiä, niistä voitaisiin puhua intensiivisemmin. Tässä olen samaa mieltä. On tärkeää nimetä tarkasti nämä välineet, jotka tässä voisivat auttaa. Ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tukemisen näkökulmasta. Kuten myös ottaa huomioon sosiaaliset näkökohdat. Muuten ei päästä tehokkaasti eteenpäin. Eli sosiaalisia, ympäristöllisiä ja raaka-aineiden tehokkuusnäkökohtia ei saa päästää ei saa pitää vastakkaisena toisilleen. Sitten viimeisenä minulle hyvin tärkeä asia. Kun ajatellaan raaka-aineen käytön tehokkuutta ja standardointia, tämä olisi hyvin tärkeä asia. Tässä on äh, ristikkäisiä teemoja, joita me tässä valiokunnassa olemmekin jo käsitelleet. Kiitos kovasti komissiolta sitten. Ah, vieläkö tuli puheenvuoropyyntö? Dann bleibt es beim nächsten Vertreter der Kommission, bitte. Mr. Dunian? Herra Dunian. Mr. Johnson. Thank you. Vai Johnson? Mr. Johnston. Niin, kiitoksia. Olen äh, Johnston. Ja kiitoksia siitä, että sain tulla tänne tänä iltapäivänä ottaa äh, kantaa tähän lippuleva-aloitteeseen. Minusta meidän tulisi tarkastella tätä asiaa prosessin alkuna – lippulaiva joka hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa, luonnostelee vain puitteiston tunnistaa ongelman ja tarkastelee, mitä voimavaroja <clears throat> kuuluu tähän voimavaratehokkuuden puoleen, piirin, luonnollinen ympäristö ja niin edelleen. Sillä pyritään luomaan prosessi, jossa tarkastellaan pitkän aikavälin puitteistoa. Eli sen avulla on tehty useita eri aloitteita. Kaksi niistä on jo hyväksytty, joilla on hyvin pitkän aikavälin tavoitteen ja kaksi muuta hyväksytään myöhemmin tänä vuonna. Kaksi tärkeää, jotka on jo hyväksytty. Ilmasto 2050 tiekartasto ja kuljetuksen ja liikenteen valkoinen kirja. EUn energiajärjestelmästä myöhemmin tänä syksynä e, esitetään myöskin tiedonanto vuonna 2050 asti ja sitten tulee myös toinen tiedonanto, joka koskee Euroopan teiden käytön tehokkuutta. Tämä on siis prosessin alku. Sen avulla kerrotaan tavoitteista ja puitteistosta, mutta itse yksityiskohdat täydennetään myöhemmin. Erityisesti viittaisin tiekartaston numero neljä, voimavaratehokkuus, joka sitten tulee esille myöhemmin tänä vuonna. Ymmärrän joidenkin jäsenten huolenaiheet. Siinä kyse on ollut mittaamisesta, voimaratehokkuuden mittaamisesta ja asia tulee esille myös myöhemmin tiedonannossa elokuussa. Ilman sitä me emme nimittäin kykene mittaamaan edistystä ja sitä, millä tavalla olemme parantaneet voimavarojen hyödyntämistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Danke sehr. Damit können wir die Beratung... Kiitoksia. Rova Ek sitten voimme lopettaa tämän päivän osalta tämän asian käsittelyn. Yeah. Uh, thank uh, uh, all my colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoitani puheenvuorosta. Olemme samaa mieltä useista asioista, huolenaiheista ja varmasti myös pitkälti meillä on yhteinen linja tästä tekstistä. palaan siihen, mitä sanoin aiemmin, eli että koordinaattorin tulisi myöskin heijastella sitä, että on olemassa tiekartasto, joka julkaistaan ihan muutaman viikon kuluttua tästä samasta asiasta, joten tulisi välttää tietysti työn päällekkäisyyttä. Meidän tulisi keskustella siitä, millä tavalla asia tulee hoitaa koordinaattorin kanssa myöhemmin. Kiitoksia. Gut. Am besten wäre dann, uh, the best is when we have... Parasta on sitten, kun meillä on käsitys siitä, mitä tehdään, ei suuri keskustelu, mutta sitten, mikä ratkaisu voisi olla. Sitten seuraava kohta, jos sopii. Tässä on seuraavaksi uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma. Kollegat Savela on esittelijä, saa puheenvuoron. Dear colleagues, first of all... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää Rova Bastosia hänen erinomaista mietinnöstään joka laajassa määrin kattaa uuden osaamisen ja työllisyyden tiedonannon komissiolta. Asiakohdat, jotka haluaisin ottaa esille ITRI-valiokunnan jäsenenä ja valmistelijana ovat seuraavat, ja ne heijastavat minun mielipiteitäni toimialasta ja raportista. Ennen kaikkea on tärkeää, että keskitytään elinikäiseen oppimiseen jotta voidaan varmistaa, että työmarkkinamme toimivat paremmin. Tässä täytyy painottaa uuden osaamisen integroimista digitaalisen tekniikan johtoasemaan. Työvoiman liikkuvuutta täytyy parantaa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi ehdotamme, että ryhdytään toimiin sitä kohti, että voidaan saada aikaan yleiseurooppalainen palvelu, joka vastaisi sitä, että ohjataan koulutettua työvoimaa EU-maista, jossa on korkea työttömyysaste, sellaisiin maihin ja jäsenvaltioihin, jossa on suuri kysyntä tällaiselle työvoimalle. Näin tuettaisiin työmarkkinoita Euroopan tasolla, jotka antavat eurooppalaisesti lisäarvoa. Näin voidaan myös välttää se, että tällaista työvoimaa, erityisesti nuorta sellaista, menee kolmansiin maihin. Kolmas pointti. Täytyy taata liiketoimintaympäristö, joka on sellainen, jossa voidaan saada aikaan investointia ja työllisyyttä. Tiedonannossa on, ehdotetaan, että vähennetään palkan sivukuluja, joilla saadaan kasvua aikaan. Kuitenkin päästöjen energian korkeampi verotus, jotta voidaan kompensoida tästä seurauksena oleva tulojen lasku sosiaalisen suojelujärjestelmälle, niin siinä tarvitaan ottaa huomioon se, että se vaikuttaa myös kustannuksiin. Ja tästä voi tulla vastakkaisia vaikutuksia. E on päästökauppajärjestelmä jo hinnoittelee energian käyttöä ja yritysten päästöjä halutulle tasolle osana ympäristöpolitiikkaa. Sen vuoksi painotan lausunnossani, että tulojen lasku sosiaalivakuutuksille voidaan sitten rahoittaa menetelmillä, joita komissio ehdottaa, joilla olisi pienin vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn. Ganz herzlichen Dank. Gibt es Kiitoksia. Onko tästä puheenvuoropyyntöjä? Ah, Frau de Ja. Rova kyllä teidän vuoron. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt käsittelyssä lausunto, joka on äärimmäisen merkittävä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja eurooppalaisten nuorten kannalta toimivaltuudet äh, ovat laajat. Nyt tarkoituksena on siis saada aikaiseksi tilanne, jossa äh, koulutusta parannetaan äh, ja työllisyyttä pystytään lisäämään. Meidän on tätä kautta mahdollista päästä eroon tämänhetkisestä kriisistä. Ja ylipäätään tulevien vuosikymmenten hyvinvoinnin lisääminen on tässä tavoitteena. Ja se edellyttää uusia aloitteita – meidän on panostettava huipputeknologian ja ylipäätään oltava etunenässä, kun pyrimme kouluttamaan ja lisäkouluttamaan työntekijöitä ja myöskin nuoria. Kaikki tietävät, miten suuri ongelma nuorisotyöttömyys on, ja koska nuorissa on kuitenkin Euroopan tulevaisuus, meidän on saatava aikaiseksi erilaisia oppimisen koulutusohjelmia, jotka kattavat koko elinkaaren, elämän kaaren. Meidän on työllisyyspolitiikassa perustettava toimintamme perusperiaatteisiin ja me omassa ryhmässämme ainakin tulemme tekemään kaiken, mitä tehtävissä on, jotta saamme aikaiseksi riittävät resurssit, jossa koulutusta voidaan toteuttaa on välttämätöntä pitää yllä investoinnit tulevaisuuteen myöskin rahoituksen suhteen. Niin kuin äsken kollega totesi, innovaation on panostettava ja, ja investointia myöskin harjoitettava, jos aiomme saada tuhannet ja sadat tuhannet työttömät nuoret pois työttömyyden viitsauksen piiristä. Provaik. Uh, I, I, uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tekstistä. Suurin osa sitä on oikein hyvää, mutta kohta kolme epäröin kovasti, että komissiota tulisi pyytää harkitsemaan sellaisen Euroopan laajuisen palvelun käyttöönottoa työpaikkoihin – avoimiin työpaikkoihin. Minusta tämä ei kuulu komission tai Euroopan unionin toimivaltaan tai vastuualueisiin. Yksityisten virastojen tai julkisten sellaisten pitäisi hoitaa tämä asia. Meidän pitäisi pyytää jäsenvaltioita varmistautumaan siitä, että kansalliset virastot hoitavat tämän. Niillähän on yksi osasto joka tapauksessa kansainvälisiä työpaikkoja varten. Mutta hyvin usein kuitenkin työstetään vain aivan alueellisia työpaikkoja, ei edes, tai paikallisia työpaikkoja, ei edes alueellisia tai, tai eurooppalaisia. Joten minä haluaisin, että tässä vaaditaan jäsenvaltioita toimimaan, varmistautumaan siitä, että työ hoidetaan. Minusta komission ei tulisi luoda tällaista yleiseurooppalaista palvelua tällä alalla. Ja samoilla linjoilla <clears throat> kun puhutaan toissijaisuudesta, niin kohta viisi. Keskustelu työvoimakustannuksiin ehdotetusta vähennyksestä ja sosiaalivakuustulojen pienentyminen. Nämäkin asiat kuuluvat jäsenvaltioille. Ymmärrän kyllä, että tässä meidän täytyy tukea PK-yrityksiä ja haluaisin sisällyttää tähän kohdan, jossa huomioidaan innovaatio. Me olemme usein näissä asioissa kovin heikkoja. Erittäin hyvät tuotteet viedään tuotantoon Kiinaan, Etelä-Koreaan, Brasiliaan, Yhdysvaltoihin, kun ne olisi voitu valmistaa Euroopassa. Haluaisin siis tämän sanan mainituksi tänne tekstiin. Bitte, Herr Brezina. Herra Brezina, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedající. Eh, rovněž eh, jsem spokojen s tím. Kiitos. Minäkin olen tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni on ottanut eh, tämän asian esityslistalle. Mutta äh, Rova Eekin esiin ottama kysymys äh, on mielestäni vielä jonkun verran puutteellinen. Äskeinen puhuja esitti eri huomioita äh, asiasta ylipäätään. Ja niin kuin sanottu, kyseessähän on subsidiariteettiperiaatteen mukainen kysymys, eli kukin jäsenmaa vastaa näistä kysymyksistä itse. Mutta jos nyt yleisemmin tarkastelemme työllistettävyysperiaatetta ja tilannetta, jossa nyt elämme, eli työllisyys vallitsee laajasti ympäri, ympäri Eurooppaa, niin uskon, että useimmissa tapauksissa voidaan työllistää ihmisiä esimerkiksi valtion virkoihin – Mutta toisaalta taas, jos ajattelemme eh, tilannetta laajemmin, ihan yksilötasolla voitaisiin eh, tehdä jotakin. Voitaisiin pyrkiä auttamaan nuoria. Niin ikään vanhemmat voisivat ohjeistaa lapsiaan ammatinvalintakysymyksissä. Kollega Udi. Herra Udi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa, että pohtisimme sosiaalisen vuoropuhelun parempaa täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Jokainen jäsenvaltio tietysti on mukana sosiaalisessa vuoropuhelussa työntekijä- ja työnantajapuolten välillä. Mutta mielestäni nyt on oikea aika sille, että Euroopan komission avulla <clears throat> ja Euroopan parlamentin toiminnan avulla välitetään tällainen luottamuksen ilmapiiri, koska me myös sosiaalista vuoropuhelua. Kaikki eri kysymykset ja myös koulutuspolitiikka, joka avulla saadaan aikaiseksi parempi toimintaympäristö, työympäristö automekaniikassa, kemiassa, pankkialalla, vakuutusalalla. Meillä on välineitä sopimuksessa, joiden avulla voidaan Euroopan unionin tasolla saada aikaiseksi sosiaalinen vuoropuhelu ja saada aikaiseksi työehtosopimuksia, jotka ovat sosiaalisen oikeuden juuri työpaikoilla, joiden avulla voidaan paremmin neuvotella joustoturvasta. Mm, ja olen ilahtunut siitä, että komissio on sen ottanut työstettäväkseen. Niin minusta se on tärkeää, kun haluamme tukea työmarkkinaosapuolia Euroopan unionissa. Nehän ovat olemassa, mutta niitä hyödynnetään liian vähän. Nächster hat Wortet kollega Kollege Bütikofer. Sitten kollega Bütikofer. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja esittää joihinkin kohtiin huomautuksia. Kohdassa kaksi. Olisi minun mielestäni hyvä, jos viestintätekniikkataitojen lisäksi otettaisiin nämä green skills, vihreät taidot, eri tuotannon aloilla otettaisiin mukaan. Kohdassa kolme. Täytyy sanoa, että olen samaa mieltä kahden kollegan kriittisen huomautuksen kanssa tässä. En ole varma, että yleiseurooppalainen palvelu olisi prioriteettitavoite. Neloskohdassa on tärkeää, että erityisesti tutkimus ja tuotekehitys ja investoinnit ja taidot mainitaan vielä nimenomaisesti, erityisesti kun otetaan huomio se kysymys, että mikä rooli PK-yrityksillä nyt tulevina vuosina on innovointien tukemisessa ja mikä rooli sille annetaan. Ei voida sallia, sanotaan näin, ei voida sallia, että kaikki puhuvat siitä, että byrokratiaa pitää purkaa, mutta sitten siellä, missä EU todellakin voisi tehdä jotain, nimittäin se varmistamisessa, että PK-yritykset otetaan mukaan tutkimuksia tuotekehityksen tukemiseen, siinä ei ole sitten tarpeeksi, olisi tarpeeksi huomiota, sitä ei saa tapahtua. Sitten kohta viisi, viimeinen kohta, niin siinä lisäisin kernaasti, että ei täytyy ottaa huomioon mittatikkuna pelkästään teollisuuden kilpailukyky, vaan myös työntekijöiden sosiaalinen, sosiaalinen sosiaaliturva. Merci, Mr. Jupp. Sitten herra kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä lausuntoehdotuksesta. Erityisen tyytyväisenä toivotan tervetulleeksi pk-yritysten roolin tässä ehdotuksessa ja se, että painotetaan tietoteollisuuden merkitystä. PK-yritysten saama huomio, sinne pitäisi erityisesti ottaa huomioon ne mahdollisuudet, joita tällä sektorilla on työntekijöiden kouluttamisessa. Erityisesti, tai otet, myöskin tällaisissa ammatissa, jotka eivät vaadi niin paljon tietoa, mutta samaan aikaan ovat kuitenkin hyvin tärkeitä talouden kehityksen näkökulmasta tällaiset perusammatit. Ja sitten myöskin tällaisissa yrityksissä, joissa voidaan kouluttaa hyvin innovatiivisessakin mielessä työntekijöitä. Näitähän on yhä enemmän Euroopan markkinoilla. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa, että kun selonteossa mainitaan yrittäjien liikkuvuus, se on hyvin tärkeää. Toimikautemme alussa pystyimme, meillä oli mahdollisuus kuulla – Euroopan teknologiainstituutin hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja Eurooppa mielestäni häviää kilpailussa Yhdysvalloilla esimerkiksi siinä, että meillä, me koulutamme työntekijöitä, siellä koulutetaan ennen kaikkea yrittäjiä. Eli tässä on mielenkiintoinen vertailu, että amerikkalaisten kokemusta voitaisiin hyötyä siinä, koulutetaan sellaisia henkilöitä, jotka voivat itse perustaa, itse perustaa miniyrityksiä tai itse työllistää itsensä. Tai ehkä jopa suurempia yrityksiä, jotka ovat sitten eduksi kaikille. Monista taholta tulee sellaista viestiä, että, viestiä, että ei pitäisi keskittyä pelkästään teknisiin ammattipätevyyksiin, vaan sellaisia, joita voidaan vääritellä konkreettiseksi ajatteluksi, ettei mene liian abstraktille tasolle, koska se amerikkalaisten kokemusten mukaan auttaa luovuuteen ammattielämässä. Ihmiset, joilla on tällaisia lisäkompetensseja, pärjäävät juuri hyvin. Sitten koulutuksen sopeuttaminen työmarkkinoille, se, että Eurooppa tarvitsee enemmän työntekijöitä, mutta myös yrittäjiä, joilla on tekninen koulutus, se ei ole mikään uusi löytö. Mutta, esimer- mutta esimerkiksi Puolassa oli hyvin suosittu, että koulutetaan muita kuin teknisen alan työntekijöitä, koska humanistinen koulutus oli helppoa ja sitten tuli monia uusia koulutuslaitoksia, joissa koulutettiin humanistia, mutta ei ollut sellaisia koulutuslaitoksia, jotka profiilin vuoksi, kustannusten vuoksi, ajatellaan vaikka laboratorioita, niin muuten tarvittavia laitteita, niin ovat luopuneet teknisestä koulutuksesta ja monet opetussuunnat ovat tällaisia koulutussuuntia, jotka valtio tilaa. Nämä ovat niin kutsuttuja tilattuja koulutussuunnitelmia, koska juuri tästä on ollut puutetta. Sitten mitä Odi sanoi, kun hän sanoi, että tarvitaan yhteiskunnallista vuoropuhelua. Koska komission selonteossa puhuttiin, tai ne liittyvät myös ammattiyhdistykseen esimerkiksi minun maassani. Siis diagnoosihan on komission selonteossa oikein hyvä. Mutta ongelma on siinä, että miten nämä suositukset voidaan toteuttaa. Se on se vaikein asia. Ja hyvä perusteellinen yhteiskunnallinen vuoropuhelu, mutta myöskin työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu pitäisi, voisi olla se, joka voisi saada aikaan haluttuja vaikutuksia tässä asiassa, josta tänään keskustellaan. Kiitoksia. Merci. Euh, Simon von der Kommission da. Onko komissiosta joku paikalla? Somebody from the commission wants to talk? Yeah. Haluaako komissiosta joku puheenvuoro? Yeah, thank you very much, Mr. Uh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä lausunnosta, joka tukee lippulevaloitetta, Kuten tietänette, nyt tuleva aloitteen tavoitteena on tukea 75 prosentin työllisyystason saavuttamista. Se on huomattava haaste, jos otetaan huomioon se, että tällä hetkellä noin 23 miljoonaa ihmistä on työttöminä. Ohjelmassa keskitytään neljään pääprioriteettiin. Parannetaan työmarkkinoita joustoturvan avulla, parannetaan taitoja, työolosuhteita, työlaatua ja pyritään luomaan uusia työpaikkoja. Tässä äh, yhteydessä se, että totesin, että 23 miljoonaa ihmistä on edelleen työttöminä, on totta. Ja tietyillä toimialoilla sitten taas on vaikea löytää pätevää henkilökuntaa. Siitä syystä taitojen kehittäminen on tärkeää. Ja kuten totesitte, myöskin tietotekniikkatietojen hallitseminen on erittäin tärkeää. Lipuleva-aloitteen täytäntöönpano on kovasti käynnissä. Jotkut mainitsivat työmarkkinaosapuolten mukanaolon. Tämän vuoden maaliskuussa järjestettiin työmarkkinaosapuolten välillä ensimmäinen kolmikanta seminaari, jos jäsenvaltiot olivat mukana tarkastelemassa, millä tavalla lippulavaaloitteita täytäntöön pannaan. Ja toinen tärkeä tapahtuma on 14.11., jossa sidosryhmien konferenssi käsittelee joustoturvaa. Siellä ovat mukana jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolet, kuten myös Euroopan parlamentti. Mietinnön ajoitus on siis erittäin hyvä ja se tarjoaa tärkeän välineen myös tuota konferenssia silmällä pitää. Jäämme odottelemaan tätä lopullista mietintöä. Bedanke mich, darf Frau Zavila nochmal das Wort geben. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro vielä Robert Savelalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kohta yksi. Pitäisin hyvänä suosituksia ja ehdotuksia kollegoilta joita he kommentoivat lausuntoluonnoksen. Panin merkille, puheenjohtaja, että useimmat meistä keskittyvät kohtaan kolme, jossa ehdotan Euroopan laajuista palvelua. Ensimmäinen toukokuuta tuli jäsenvaltioihin täysityvoiman liikkuvuus. Ja Siinä on kuitenkin paljon byrokraattisia esteitä. Työllisyyden pääosasto pyrkii helpottamaan liikkuvuutta. Saman aikaan voidaan huomata, että monissa jäsenvaltioissa on sitouduttu kahdenvälisiin sopimuksiin siinä, että koulutettua työvoimaa vaihdetaan. Saksa esimerkiksi on allekirjoittanut kahdenvälisen sopimuksen Puolan kanssa asiasta. Itävalta ja niin edelleen. Se, mitä halusin ehdottaa valiokunnalle, näin tämän tulevan. Jos meillä on markkinat, niin todellakin silloin olisivat eurooppalaiset työmarkkinat myös yhtenäiset. Nyt, jos ei ole eurooppalaista keskusta, instituutiota, joka sen tekee, niin ehkäpä voidaan nähdä, että mitä muuta se voisi olla – yksityiset laitokset, mutta keskusohjaus täytyy tulla eurooppalaiselta instituutiolta. Pidän hyvänä herra Putikoferin ehdotuksia, kuten aina, sosiaalisesta suojelusta työntekijöille. Ja haluaisin lisätä, että huomasin komissiosen Andorin lausunnon, taisi olla kuukausi sitten, että hän rohkaisee hän käytti verbiä rohkaista. Hän rohkaisee työvoiman liikkuvuutta jäsenvaltioiden keskuudessa, että siellä on kysyntää työvoimalle ja heillä on kuitenkin käyttämättä olevaa työvoimaa koulutettua. Tämän kommentin haluaisin vielä esittää kohdasta kolme. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Näin muodoin tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun. Ja herra vielä, anteeksi en huomannut teitä. Pardonnez-moi de reprendre la parole, monsieur le président. Niin puheenjohtaja halusin vielä käyttää puheenvuoron liittyen Euroopan komission puheenvuoroon. Voi olla, että tässä oli joku tulkkausongelma. Oliko kyse konferenssista, joka järjestetään 14.11. Onko Euroopan parlamentti mukana tässä? Se olisi hyvä ehdotus, mutta silloin on kuitenkin Strasbourgin istuntoviikko. Ymmärsinkö tuon päivämäärän nyt oikein? Komission stimmt 14. november. Ja. Onko 14. marraskuuta oikein? That is the... Kyllä. Se on juuri näin. Maanantai-päivä. Ja, das ist äh, öfter ein Problem. Habe ich auch... Näinhän on usein tällainen ongelma. Joitakin kertoja on jo ollut tällainen ongelma, että komissiossa tulee aikataulu, jolloin me Brysselin asioilla, jolloin meillä on myös Strasbourgissa. Herra Odi. Kyllä komission n'avance pas tout bout. Nyt niin, näyttäisi eh, siltä, että eh, Euroopan komissio eh, ole tästä kiinnostunut, eikä parlamentin roolista, koska se käy päivämääriä etukäteen läpi. Voisiko valiokunta ilmaista, että komissiota pyydetään arvioimaan uudelleen tämä ajankohti, jotta parlamentti voisi osallistua? Parlamentti voisi, mutta haluaako se? All agree? Good. Ovatko kaikki samaa mieltä. No hyvä, sitten tehdään niin pieni kirje komissiolle. Minähän kirjoitan mielelläni kirjeitä. Haluatteko lukea sen etukäteen? Vai ei tällaista kontrollia poikkeuksellisesti? Ah ja, aina Kollege ist nicht da. Gut. Ähm. Yksi kollega ei ole paikallakaan. Okei. Okay. Damit machen wir das. Gibt ein Brief, aber Sie können diese Bitte ja schon mal mitnehmen. Niin, tämä teille jo tiedoksi, mutta kirjat tulee vielä. Sitten aikataulu tarkistuksille. ensimmäinen kesäkuuta kello 12. Sitten seuraava kysymys. Raaka-aineet. Kollega Pyttikoffer, hän on vastuussa asiasta ja sen vuoksi hän saa ensimmäisen puheenvuoron mikrofonin kanssa ja virallisesti. Teidän vuoronne puheenjohtaja oli ihan selvää, että Langen harhaan äh, johtamisyritys äh, ei olisi onnistunut, olen silti kiitollinen teille. Meillä oli tapaaminen varjoesittelyiden kanssa. Minä olin tehnyt 30 ehdotusta tähän tapaamiseen. kompromissitarkistuksista. Omasta niin voin sanoa, että tapaaminen oli erinomaisen onnistunut. missä vaiheessa se ollut sellaista vaikutelmaa, että olisi ollut ylitsekäymättömiä vaikeuksia, vaan kyseessä oli hyvin rakentava kokous, se oli hyvä ilmapiiri, ei päästy valmiiksi niin, että kaikkia kompromissiluonnoksia olisi voitu käydä läpi, koska ne eivät ole lopullisesti vielä työstettyjä ja kaikki ole vielä niitä nähneet ja läpikäyneet, joten toinen kiiras vielä tulee, jossa sitten yritän ottaa huomioon huomiot, kritiikit, laajennusehdotukset huomioon joita näissä keskusteluissa esille tuotiin. Pureudun niihin jo nyt, että sitten minulla on se toive, että lopussa sitten olisi pohjapäätökselle, joka olisi tarpeeksi laaja. ETT, S ja D, ALDE, ECR ja vihreät olivat mukana tässä tapaamisessa. Menettelytavassa on yksi aikatauluvaikeus, johon haluan viitata. Ulkoasianvaliokunta on päättänyt tarkistuksistaan niin, että oli sitten mahdollisuus ottaa ne huomioon, kun muotoiltiin kompromissiehdotuksia. Tämä ei päde ympäristövaliokuntaan ja ulkomaankaupan valiokuntaan, jotka vasta hyvin vähän aikaa ennen meidän päätöksentekoamme tällä teollisuusvaliokunnassa päättävät omista tarkistuksistaan päivätä kaksi ennen meitä. Eli en voi taata varmaankaan, että kaikki sitten vielä voidaan työstää sisään kompromisseihin, mitä sieltä tulee. Se jossain määrin pätee myös DEVE-valiokuntaan, joka myöskin on valmistellut tarkistuksia, niin että sitten lopussa olemme pakotettuja siihen, että niistä äänestetään yksitellen, mutta en minä siinä näe mitään vaikeutta. Ei se ole epäreilua näitä lausunnonantavia valiokuntiakaan kohtaan, koska pitää vain varmistaa, että heidän tarkistuksensa voivat, saavat mahdollisuuden vaikuttaa. Nyt en yksityiskohtaisesti esittele näitä kompromissitarkistuksia, vaan luulen, että tämä riittää tällä kertaa. Ja sitten minua kiinnostaisi teidän kommenttinne tai ehdotuksenne kollegoilta, jos näin nyt on vielä. Danke sehr. Kiitos. Muutama, muutama puheenvuoropyyntö on. Aloittaa sitten varjoesittelin Rova Ulfskog. Tack, herr ordförande. Eh, precis som eh, rapportören har redovisat. Kiitos, aivan kuten esittelijä totesi. Meillä oli jo äärimmäisen rakentava ensimmäinen kokous aiheesta. Oh. Ja meillä on ollut ensimmäinen kokous esittelyiden välillä. On ollut hyvin yllättävää, miten suuri yhteisymmärrys oli vallalla eri poliittisten ryhmien välillä. Tämä koski siis useampia kompromisseja. Mietintö on hyvä. Se kattaa useita tärkeitä kysymyksiä ja kun puhutaan raaka-ainestrategiasta, niin strategia on erittäin laaja. Kysymys on kaikesta raaka-aineiden hankkimisesta, että eurooppalaiselle teollisuudelle, kierrätykseen, urban miningin ja kaikkeen, joka liittyy ympäristöön ylipäätään. Se voidaan yhdistää myös kauppapolitiikkaan, kehityspolitiikkaan, suhteeseemme ylipäätään ympäröivän maailmaan. Resurssitehokkuus, voimavaratehokkuus, se on olemassa – ja luonnollisestikin nämä aiemmat asiat, joita tänään on käsitelty, jotka ovat käsitelleet voimavarojen tehokasta käyttöä, liittyvät läheisesti myös tähän mietintöön. Ryhmämme on esittänyt näkemyksiä pikemminkin komission strategiasta, joka meidän mielestämme oli hyvin kapea-alainen. Se oli ikään kuin tiivistelmä tekstejä näistä erilaisista harvinaisista maametalleista. Emmekä me halua vain sitä, vaan haluamme huomattavasti laajemman perspektiivin raaka-ainestrategiaan. Ja ne esitykset, joita olemme tehneet ja kompromissiehdotukset, joita olemme, joita olemme kommentoineet, niillä on tämä laajalainen perspektiivi, joka on meille niin tärkeä. olemme sitä mieltä, että kun puhutaan kestävyydestä, se on tärkeä näkökulma, mutta myös kyky luoda työpaikkoja, rakentaa hyvinvointia ja hoitaa oma hank- raaka-ainehankintamme Euroopassa on tärkeä. Meillähän on raaka-aineteollisuutta, EUn rajan sisäpuolellakin. Siihenkin meidän pitäisi kiinnittää huomiomme. Kuljetusongelmat, innovointi, tutkimuskysymykset <coughs> menevät edelle silloin, kun puhutaan raaka-aineiden hankinnan tekniikasta, kun puhutaan kierrätyksestä tai siitä, että luodaan sellainen ympäristö, joka ei pitkällä aikavälillä ole vahingollinen. tuo osio mielestämme erityisen hyvin hoidettu näissä tässä tekstissä, mutta työ jatkuu, kuten toteamme. Se, jossa olemme hieman huolissamme, koskee niitä kirjoituksia, joita tällä hetkellä on olemassa, kun puhutaan kehityspolitiikasta. Meille on tärkeää, että kun puhutaan kaupasta, niin se jää tänne mukaan. Sehän löytyy myös tältä ehdotuksesta, mutta ja siinä menemme toiseen suuntaan suhteessa muihin poliittisiin ryhmiin. Toivomme, että voisimme tästä kuitenkin päästä yksimielisyyteen ja että esittelijä saa myös riittävästi tukea ehdotuksille myös tällä alalla. Kiitoksia. Frau del Castillo. Edustaja Castillo. Fino. Eh, quiero... Haluan uudemman kerran esittää kiitokset herra Butikoferille ja siitä työstä, jota hän eh, tekee. Yleisesti ottaen hän on ottanut eh, lukuun erilaisia eh, näkemyksiä ja tekstistä on tullut aika painavaa. Haluaisin liittää viitata Herösen tarkistuksen. En edelleenkään löydä sitä täältä yhtäältä tekstistä löytyy osa tarkistuksesta, varsinkin siinä kohtaa, kun todetaan yleisiä seikkoja metalleista, niin, niin en löydä kokonaan tarkistusta. On totta, että että aluksi viitataan osa raaka-aineista, mutta rehellisesti sanottuna minun mielestäni pitäisi suosia erityisesti joitakin strategisia äh, raaka-aineita, niin kuin metalleja. Niihin törmäämme useissa äh, yhteyksissä. Eli erilaiset metallit pitäisi mainita tässä selvemmin. Ja myöskin hapot olisi mainittava. Mutta niin kuin sanottu, Euroopan unioni ei tietenkään voi ottaa kantaa raaka-aineiden ja metallien käyttöön sinänsä. Meillä on tietenkin myöskin kysynnän ja tarjonnan laki olemassa, mutta siitä huolimatta mielestäni kompromissitarkistuksen sisältöä olisi syytä korostaa. Eli erityisesti metallit, particular metals, tämä maininta on tärkeä. Mutta sen muotoilu on kiinnitettävä huomiota, koska se syrjii tiettyjä metalleja – ja, ja sitä kautta myöskin tiettyjä maita. Tämä oli mielestäni tärkein huomio, johon halusin kiinnittää nyt teidän tarkkaavaisuutenne. Herr Szymanski. Kiitoksia sitten herra Szymanski. Kiitos. Itse asiassa on suuri mahdollisuus siihen, että olisi laaja konsensus tässä valiokunnassa näistä kompromissitarkistuksista. Varmaankin kompromissit parantavat tasapainoa kauppapolitiikan välillä ja sitten sen välillä, miten tehokkaasti käytetään raaka-aineita, miten kierrätetään raaka-aineita ja miten käytetään omia raaka-ainevarantoja kriittisten materiaalien kohdalla, joita meillä Euroopassa on. Tässä mietinnössä on tietysti vetoamme siihen, että saataisiin lainsäädäntöpuitteet tällä alueella, koska on yhteinen vakaumus varmaankin, että täytyisi keskittyä siihen, että paremmin toteutettaisiin nykyiset olemassa olevat oikeuspuitteen kuin, että moninkertaistetaan sääntelyä, jolla voisi olla monia sivuvaikutuksia. Aina kun käsittelemme ongelmia, joissa halutaan nostaa, parantaa standardia, siihen täytyy suhtautua hyvin varovaisesti, koska siihen täytyy liittyä se, että toteutetaan tarkat vaikutusten analysoinnit niin, että miten ehdotetut muutokset vaikuttavat koko teollisuuteen Euroopassa. Tässä on hyvin onnistuttu muotoilemaan myös eurooppalaisen ulkopolitiikan rooli niin, että se auttaisi raaka diplomatia on tietysti yksi näkökohta vain, mutta tärkeä näkökohta näiden suunnitelmien onnistumiselle, jotka ovat olennainen osa komission selontekoa. Eli parannetaan raakaiden saannin toimitusvarmuutta eurooppalaiselle teollisuudelle. Kollega Zavela. Kollega I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja Haluaisin kiittää edustaja Butikofferia tästä erinomaista työstä, joka on tehty mietinnön parinnassa. Maailmassa kasvanut raaka-aineiden kysyntä johtaa siihen, että EUlla täytyy olla konkreettinen politiikka, jonka avulla varmistaudutaan siitä, ettei Euroopassa teollisuutta uhata. Siitä syystä olen ilahtunut niin nähdessäni, että ensinnäkin me painotamme tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä, kun pyrimme luomaan kestäviä tuotantomenetelmiä. Siitä on kovasti hyötyä näille maille. Toiseksi Lisäksi mielestäni raaka koskeva diploma, diplomatia on erityisen tärkeä, ja varsinkin suhteessa Kiinaan. oikeastaan haluaisin tietää, miksi kompromissitarkistuksiin ei ole sisällytetty kunnollisen valvonnan ja säätelyn merkitystä suhteessa Kiinaan. Onko se sen takia, että meidän täytyy olla niin, äh, tilanne on niin arkaluontoinen ja meidän täytyy lähestyä näitä maita niin äh, kevyesti. Lopuksi EUlla on tärkeä rooli, kun se pyrkii auttamaan näitä maita hyödyntämään raaka-ainevarantojaan ja tekemään niistä kestävää kehitystä. Yhteisten vastavuoroisten läpinäkyvien sopimusten avulla molemmat osapuolet voittavat. Lisäksi tuen sitä, että komissio voi taata, että EUn, vir- EUn ö, yritykset kaivostoiminnassa muun muassa voivat edelleen kehittyä ja noudattavat samalla sosiaalisia työ- ja ympäristöstandardeja. Olen ilahtunut nähdessäni, että nämä ehdotukset sisällytetään tähän mietintöön. Kiitän teitä ja haluan onnitella myös esittelijää. Miss Hall. Thank you. Rova Hall, kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää ennen kaikkea hänen sanoista, jotka koskivat sitä, että muut valiokunnat otetaan huomioon. Erityisesti hän mainitsi tv valiokunnan jossa minä seuraan tämän mietinnön kohtaloa myös. On erityisen tärkeää, että meillä todellakin on politiikan johdonmukaisuutta raaka-aineissa. Ja pidän oikein hyvänä tarkistuksia, joissa vaaditaan, kehotetaan parlamenttia politiikan johdonmukaisuuteen. Erityisesti pidän hy- hyvänä niitä, joissa painotetaan – politiikan johdonmukaisuuden tärkeyttä kehitysavulle. Ja jos otetaan esille, että se, että kohdellaan vähiten kehittyneitä maita eri tavalla kinikkuroja maihin verrattuna ja tunnustetaan se potentiaali, joka raaka aineella on, jotta ne voivat antaa panoksensa taloudelliseen kehitykseen näissä maissa. Erityisesti jos niillä on mahdollisuus siirtyä myös jalostamiseen mieluummin kuin että vain eh, primääriraaka-aineita viedään. Ja toivon, että tämä näkökohta otetaan osaksi lähestymistapaa, jossa korostetaan politiikan johdonmukaisuutta. Kaksi muuta asiaa, jotka mainitsisin, on ennen kaikkea se, että pidän oikein hyvänä, että painotetaan monissa tarkistuksissa sitä, miten tärkeää on käyttää uudelleen ja kierrät, käyttää enemmän raaka-aineita. Ja tämä jopa melkein äh, arvokkaiden raaka-aineiden melkein rikollinen haaskaus, kun ne päätyvät kaatopaikoille. Ja sitten toiseksi, että miten tärkeää on avoimuus ja sen varmistaminen, että kaivannaisteollisuusyhtiöt todellakin julkaisevat ne tulot, jotka ne saavat ihan maakohtaisesti niin, että kaivosteollisuus ja raaka-aineiden myynti ei toimi niin, että tuettaisiin korruptoituneita hallituksia ja tässä täytyy olla samanlaiset säännöt EU-ssa mitä kuin on Dodge Frank lakialoite laki Yhdysvalloissa. Haluaisin lopettaa siihen, että kerron, että pidän hyvänä esittelijän lähestymistapaa tässä ja toivon, että hyviä kompromissitarkistuksia saadaan aikaan. Miss Merkis. Rova Merkis. Dank wel, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tässä on hyvin vähän aikaa, jos halutaan ottaa tähän mietintöön mukaan myös asioita muista valiokunnista. Ja <clears throat> myös varjoesittelijänä Envissä ja Itressä näitä asioita pitäisi vielä käsitellä. Kollega Bytekoffer on kirjoittanut erittäin hyvän mietinnön ja haluan kiittää häntä siitä. Tuen sitä, mitä Marita Uskuk on todennut tästä laaja-alaisesta lähestymistavasta. On tärkeää, että raaka strategiassa pyrimme laajapohjaiseen lähestymistapaan, emmekä tarkastele pelkästään teollisuudessa käytettäviä raaka-aineita. Aion sitä tästä tarkistuksen ja haluaisin myös varoittaa sitä hieman, sillä teollisuuden materiaalit tällä hetkellä eivät välttämättä ole teollisuuden materiaaleja tulevaisuudessa. Jos me tässä jätämme jotain pois, niin silloin teemme soveltamisalasta myös hyvin pienen. Meidän täytyy myös polttoaineen kohdalla katsoa, että voimme siirtyä käyttämästä tiettyjä aineita, esimerkiksi jotkut metallit, että niiden käytöstä voidaan siirtyä organisempien aineiden käyttöön. Että lopuksi voidaan käyttää esimerkiksi jotain kasviperäisiä aineita tai puuta. Se on, siitä syystä on tärkeää tämä, pitää tämä soveltamisala mahdollisimman laajana. Sitten haluaisin myöskin kiinnittää huomionne siihen, että ei kiinnitä huomiota pelkästään ensimmäiseen pilariin raaka strategiassa, vaan toisen ja kolmantenkin pilariin, eli siitä, mitä me itse voimme tehdä. Meidän tulee pitäytyä lähiympäristössämme, katsoa, mitä Euroopassa voidaan vielä löytää ja millä tavalla. Aivan samalla tavalla kuin energiapolitiikalla on tehty, miten voimme mahdollisimman tehokkaasti käyttää raaka-aineita ja miten me voimme saada niistä mahdollisimman hyvän lisäarvon. Oikeita aineita ei aina käytetä niin, että niistä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty. Jätepuolella jätehierarkia. Meillä pitäisi olla samankaltainen hierarkia käytössä myös raaka-aineiden käytössä. Haluaisin pyytää, että kiinnittäisimme huomiota tähän asiaan mikä on se suurin lisäarvo, joka tietystä aineesta voidaan saada aikaiseksi. Ja näinkin tämä paremmin huomiota rakan strategian. Lisäksi haluaisin vielä pyytää sitä, että meillä on aivan valtava määrä nyt kaiken maailman tiedotuksia ja tiedotteita ja strategioita. Tiekartastoa ja lippulaivaa löytyy mitä ikinä. Mutta meillä pitäisi olla todellista lainsäädäntöä, raaka tehokkuudessa. Siitä syystä haluaisin pyytää, että olisiko hyvä ajatus ehkä myös tässä mietinnössä ottaa sille tiettyjä tavoitteita niin, että esimerkiksi tässä olisi mukana tehokkuustavoitteet tai tämä niin sanottu chain of custody, kuten puupuolella on ollut, jossa yhteiskunta vastuu on tärkeässä asemassa. Se voitaisiin myös ottaa mukaan tässä tähän mietintöön. Niin, eli pyytäisin esittelijää ja kysyisin häneltä, että hän vielä enemmän kiinnittäisi huomiota tähän seikkaan. Kiitoksia. Kollega Girek. Kollega Girek. Kiitos kovasti. Hyvät kurjat, jos katsomme historiaa, niin antiikin aikana tietysti aikana, kun ensimmäiset ihmiset asuttivat näitä mantuja, ne oli siis kivi ja puu olivat näitä primääriraaka-aineita. Niistä saatiin energiaa. Mutta sen jälkeen tuli kehitys, pronssiaika, rauta-aika. Se mitä haluan sanoa. Haluan sanoa, että jokainen raaka-aine, sillä on oma energiaekvivalenssinsa. Jos raaka-aine on maassa, niin ei sillä ole mitään muuta arvoa kuin ehkä spekulatiivinen arvo. Jos joku saa tietää, että siellä sitä raaka-ainetta on maan sisässä, jos ei tiedä, niin sen arvo on nolla. Se alkaa saada arvoa vasta sitten, kun sitä hyödynnetään, kaivetaan ja niin edelleen. Mitä enemmän siihen menee energiaa, sitä korkeampi hinta. Eli tässä haluaisin sanoa, että tarvitaan luokittelu raaka-aineille, joita eu on saatavilla juuri tästä näkökulmasta energiaekvivalenssin kannalta. Energiaekvivalenssin kannalta. Toiseksi haluan sanoa, ja tässä olen samaa mieltä Merkisin kanssa. Eli jos puhutaan raaka-aineiden tarpeesta, niin tarve on funktio materiaalisesta kehitystasosta. Eli sen vuoksi on suuri tarve innovatiiviselle hyödyntämiselle materiaali-insinööritieteen puolella. Ja sellaisen vielä, johon liittyy vähän energian käyttö. Seuraava tärkeä asia. Se, mitä täällä on painotettu, on kulutusmallikysymys. Meidän kulutusmalli tällä hetkellä on hyvin tehoton. Ja se liittyy siihen, että käytetään liiallisesti energiaa, raaka-aineita, ja tähän on nyt aika kiinnittää huomiota ja alkaa muotoilla – raaka-ainepolitiikka ja energiapolitiikka, koska muuten raaka-aineet alkaa puuttua koko ihmiskunnalta. Ja lopulta haluan muistuttaa siitä, josta myös, jonka mainitsin myös esittelijä itse. Nimittäin veroista. Näyttää minusta siltä, että verojen osalta tätä ottavat eh, ympäristösuojelijat esille tätä asiaa, että Eikö työverottamista voitaisi korvata esimerkiksi energiaverottamisella? Minusta näyttää siltä, että tällainen ratkaisu voisi aiheuttaa sen, että olisi enemmän työtä ihmisille ja käytettäisiin tehokkaammin sekä rakennetta että energiaa, mutta tämä on vain ehdotukseni, että analysoitaisiin tätä mahdollisuutta. Kiitoksia. Herr Zukalas ist der Nächste. Herra Tsukalas seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Putin Kofler on tehnyt äh, todella hienoa työtä. Äh, siitä kuuluu hänelle kiitokset. Olen itse esittänyt äh, melko lailla tarkistuksia ja suurin osa niistä on sisällytetty nyt lopputulokseen. Haluaisin kuitenkin vielä palata mu- muutamiin keskeisiin kysymyksiin. Tällä hetkellä mielestäni tärkeää on se, että pohdiskelemme sitä, miten pitkällä Euroopan unioni on raaka-aineturvallisuuden suhteen, jos vertaamme itsemme vaikkapa Kiinaan. kiintiöt tulee ottamaan äh, käyttöön vielä tänä vuonna, ja se edustaa ainakin 12 prosenttia kokonais, kokonaisuudesta. Sillä voi olla myöskin kielteisiä vaikutuksia ainakin joillekin teollisuuden saroille. Ja mahdollisesti myöskin joillekin puolustusteollisuuden piirissä toimivalle äh, toiminnalle – Myöskin kestävän kehityksen periaate ja, ja vaihtoehtoiset toimintatavat olisi otettava tarkastelun kohteeksi. Enkä tarkoita tällä pelkästään Kiina, Kiina, vaihtoehtoja Kiinalle, vaan myöskin esimerkiksi Irlannin mahdollisuudet. Meidän on vähennettävä riippuvaisuuttamme muista. Ja tämä edellyttää luonnollisesti innovaation panostamista ja myöskin tietotaidon lisäämistä Euroopan unionin sisällä. Minun mielestäni Euroopan komission olisi syytä muotoilla pitkän tähtäimen eurooppalainen suunnitelma, jonkunlainen kartta, joka kattaisi tilanteen aina vuoteen 2050 asti. Siihen olisi otettava mukaan myöskin ne uhkat, jotka liittyvät raaka-aine turvallisuuden takaamiseen. Ja myöskin suunnitelmat investointien, investointeihin liittyen olisivat varsin tervetulleita. Me tarvitsisimme jonkunlaiset varannot erityisesti keskeisten raaka-aineiden osalta – ne olisivat aivan noin strategisestikin ajatellen tärkeä uudistus. Puhun nyt erilaisista strategisista sektoreista, kuten puolustus ja, ja terveyskategoriat. Tämä kaiken pitäisi luonnollisesti tapahtua sillä tavoin, että ei monopolijärjestelmää suosita. On totta, että tarvitsemme joissakin yhteyksissä myöskin kolmansia osapuolia tähän mukaan. Esimerkiksi hybridiautot ovat hyvä esimerkki siitä, miten voimme käyttää uudistuvia energiavaroja aivan omavaraisestikin. Mutta kaiken kaikkiaan panostaminen raaka-aineisiin on tärkeää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällaista politiikkaa on jo harjoitettu. meidän on panostettava myöskin koulutukseen ja, ja nimenomaan korkean tason koulutukseen, tohtorikoulutukseen, jotta saamme parannetuksi, parannetuksi omaa tietotaitotasoamme suhteessa vaikkapa nyt Yhdysvaltoihin. Audi. Audi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Euroopan komissio järjesti eilen merkittävän konferenssin, joka koski raaka-aineita. Olikohan parlamentti kutsuttu sinne paikalle, ainakin tärkeät puhujat, komission jäsenet, komission puheenjohtaja, valtionpäämiehiä oli siellä paikan päällä keskustelemassa raaka kysymyksistä. Ja tämän kysymyksen lisäksi, jonka esitin komissiolle, haluaisin kysyä esittelijältä – Muuttaako tämä konferenssi niitä osioita, joita hän on valaissut mietinnössään ja mitä mieltä hän on siitä, että G20 puheenjohtaja totesi, että raaka-ainemarkkinoiden rahoituksen ja raaka-ainemarkkinoiden välillä on yhteys, jossa todetaan, että vaikkapa vehnän kohdalla vehnän kokonaismäärä myydään noin 50-kertaisesti ilman, että mitään fyysistä myyntiä tapahtuu pelkästään siis spekulatiivisista syistä. Ja yksi toimija voi ostaa esimerkiksi yllä kertaa 7 prosenttia maailman kakaotuotannosta, joka vastaa 15 prosenttia, 15 prosenttia koko tuotannosta. Tällainen volatiliteetti, joka syntyy spekulaatiosta ja koskee pelkästään maataloustuottajia, jotka itse ovat työntekijöitä eivätkä mitään spekulo- spekuloijia, niin nyt ehkä on tullut oikea hetki pohtia markkinoiden sääntelyä, kun kysymys on raaka-aineista. Onko esittelijä pohtinut tätä ja eikö parlamenttimme pitäisi käydä poliittista keskustelua siis joko puolesta tai vastaan tästä yhteydestä siitä, että rahoitetaan raaka-ainemarkkinoita, sitten johdannaiset, jotka syntyvät raaka-ainemarkkinoista ja vaikutuksesta, joka tällä on sitten taas puolestaan teollisuuteen. Kollegin Tikau. Sitten edustaja Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Buticofer. Este un raport excelent. Vreau să subliniez Haluaisin onnitella Pyyttikofferia erityisen hyvästä lausunnosta. Anteeksi, mietinnöstä. Saman aikaan haluaisin ottaa esille, että tulevaisuudessa teollisuuden kehitys riippuu raaka-aineiden saatavuudesta ja työvoimasta. Tähän liittyy tietysti myös, tai tästä riippuu myös kilpailukyky Euroopassa. Se liittyy raakaiden saatavuuteen välittömästi. Eli jos EU:ssa ei saada käyttöön tiettyjä raaka-aineita, niin yritysten täytyy siirtää toiminta sinne, missä näitä raaka-aineita saadaan. Se tarkoittaa, että myös työvoima tulee käyttöön EUn ulkopuolella mahdollisesti. Tätähän Pytikofferkin mietinnössään painottaa. Kaikissa kauppasopimuksissa, joita EU tekee kolmansien maiden kanssa tai tiettyjen alueiden kanssa, on sen vuoksi tärkeää, että sopimukseen tulee kohta, joka pyhitetään raaka-aine asialle. Samaan aikaan tarvitaan investointeja sellaisten tekniikoiden työstämiseen, jossa voidaan hyödyntää uusia raaka-aineita niin, että saadaan kestävää teollisuuden kasvua ja kehitystä aikaan Euroopassa. Valitettavasti tilastot osoittavat, että 30 prosenttia jätteistä ovat itse asiassa hyödyntämättömiä sekundäärituotteita. Ja mielestäni olisi hyödyllistä tehdä analyysi kulutustavoista. Ja tämä niin kutsuttu urbaani kaivostoiminta pitäisi ottaa paremmin huomioon. Tällä tarkoitan niitä mahdollisuuksia, joita on käyttää uudelleen jalometalleja, harvinaisia maametalleja, maametalleja, joita, metalleja, joita käsitellään jätteenä oikeastaan nykyään. Vielä kerran onnittelut herra Bytikofferille. Uskon, että on tärkeää, että kehotamme komissiota siihen, että se kehittää uusia strategioita raaka-aineiden saatavuudesta mukaan lukien nämä harvinaiset maametallit. Ei pitäisi olla pelkästään luettelua harvinaisista maametalleista, pitäisi olla myös strategia tämän luetteloinnin lisäksi, joka tietysti heijastuu sitten Euroopan unionin teollisuus- ja kauppapolitiikassa. Kavaljo. Haluaako komissio sanoa vielä jotain, herra Kavaljo? Pyydä lyhyesti. <clears throat> Thanks, uh, Mr. Chairman. Uh, I'll be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti, koska meillä on hyvin laajapohjainen sopimus ja olemme oikein kiitollisia edustaja Butikofferille tästä erinomaisesta mietinnöstä. Se on erittäin tasapainoinen ja kattava. Kiitoksia. Niin, mainitsin muutama kohdan vain. Ne ovat sellaisia, joissa meillä on jonkunlainen erimielisyys tai eri näkemys. Yksi niistä liittyy siihen, että asetetaan raaka-ainetehokkuuden tavoitteita. Kyseessä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Sitä on käsitelty jo komission ehdotuksessa raaka-ainetehokkuus lippulaivassa. Me näemme, millä tavalla indikaattoreita voidaan etsiä, mutta on vaikea luvuin ilmaista kaikkia raaka-aineita, sillä ongelmana on se, että, tai vaarana on se, että se ei joko ole tieteellistä tai taloudellisesti mm, hyvää. Emme siis sano, että meidän ei tulisi pyrkiä näihin tavoitteisiin, mutta meidän täytyy toimia varovasti. Ensin tulisi löytää toimialoittain äh, indikaattoreita ja sitten asettaa näitä päätavoitteita. Toinen kohta liittyy verotukseen. Tämä on jatkuvasti toistuva kysymys. Me olemme huolissamme siitä, että suhteessa raaka-aineisiin kyseessä ovat kaikkialla maailmassa käytettävät raaka-aineet. Ja kun puhutaan tietystä verotuksesta raaka-aineessa, niin se merkitsee välittömästi sitä, että että loppukäyttäjät joutuvat epäedulliseen asemaan, ja se on todellisuutta tämän päivän maailmassa – Tietysti nyt olemme parlamentin kanssa keskustelleet muista tavoista ja jos me löydämme jonkun tavan, jolla voidaan korvata yhden tyypin verotus toisella, että loppujen lopuksi toimitaan kustannustehokkaasti, niin silloin tietysti tilanne on toinen, mutta se vaatii tietysti erilaisen analyysin. Lopuksi puhutaan raakainen hierarkiasta. Sehän on mielenkiintoinen näkemys ja käsite. Me tarvitsemme monia elinkaarianalyysejä. Ja tämän varmaan kaikki tunnistavat. Ei ole olemassa tämän tyyppistä analyysiä vielä. No, turha tässä kai on esimerkkejä antaa elinkaarianalyysi on tietysti erittäin tärkeä tässä prosessissa. Ja nyt sitten ihan viimeiseksi. Useat niistä kysymyksistä, jotka täällä on otettu esille. Ja parlamentti totesi, että meillä on strateginen haaste. On todettu, että voimme ottaa käyttöön millä eh, jätekierrätysmenetelmiä voimme hienosäätää tämänhetkistä lainsäädäntöä näissä kysymyksissä, mutta jos ei kyetä innovoimaan joko teknologian avulla tai erilaisten käytäntöjen hankintojen avulla, niin silloin on erittäin vaikea saada aikaiseksi mitä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Hyvä puheenjohtaja. Lopuksi vetomus. Internetissä käydään nyt ö, julkista mielipiteiden vaihtoa mahdollisesta innovaatiokumppanuudesta raaka-aineiden puitteissa ja parlamentin asia on tärkeä. Tämä on mielestäni tilaisuus, johon haluaisimme kiinnittää teidän huomionne. Ehkäpä teidän vaalipiirinne haluaisivat vastata tähän kyselyyn ja tässä, tässä siihen on nyt mahdollisuus. Kiitoksia. Kiitoksia Bütikofer vielä. Puheenjohtaja, minäkin kiitän. Herra Szymanski on aivan oikeasti, kun hän sanoi, että sillä oleva teksti, niin tarkistukset ovat sitä parantaneet. Ja nyt nämä ehdotukset, jotka ovat tulleet, ne ovat myöskin arvokkaita. Minä yritän käsitellä niitä lyhyesti. Kysymys Del Castilta, siitä aloittaisin koskien kompromissi neljä. Tämä teksti on juuri laadittu jotta voitaisiin ottaa huomioon monien kollegoiden toive. että saadaan laajempi näkökulma, kuten Rova Ulskuukin sanoi. Eli tässä muotoilussa uskon, että ei epäonnistuta tässä asiassa. Se pystytään järkevästi ratkaisemaan. Tässä olen optimistinen, mutta haluan kuitenkin viitata siihen, että on ollut myös kollegoita, jotka kovin painokkaasti ovat eh, edustaneet sitä kantaa, että ei nyt kaikesta, kaikesta mahdollisuudesta, kaikesta mahdollisesta raaka-aineesta pitäisi tässä puhua, vaan tietty fokusointi pitäisi pitää yllä. Periaatteessa olen tässä samaa mieltä, koska muuten tästä, tätä ei voi poliittisesti hallita, mutta Tämä poliittinen intressi, jonka artikuloitte, niin se voidaan ottaa hyvin huomioon. Sitten Rova hallit huomio. Kehitysyhteistyöpolitiikan näkökulmasta siinä, mitä sanoitte, niin olen täysin samaa mieltä ja toivon, että tässäkin vastaava enemmistö löydetään. Sitten vielä takaisin kysymykseen Rova Ulfskukilta ja myöskin Rova Merkkiisiltä. Mitä kaikkea tässä otetaan huomioon? Voidaan todeta, että se mitä tässä on tematisoitu tehokkuusstrategioista, mitä tematisoidaan välineistä, kotoperäisestä raaka-aineesta, raaka-aineeseen liittyvästä diplomatiasta, ne ovat kaikki, jotka teemoja, jotka sopivat myös erilaisiin raaka-aineisiin. Sen vuoksikin se on hyvä olla täällä mukana. Herra Szymanski viittasi siihen, että on erilaisia, puoliironisesti sanon, taipumuksia siihen, että ehdotetaan lisää äh, sääntelyä. Sen vuoksi on yritetty jokaisessa kohdassa, jossa tämä olisi voinut olla teema, niin joka tapauksessa ottaa huomioon vaikutusten arviointi ja taloudellisten seurausten analysointi, että otetaan se mukaan tähän tematiikkaan, jotta voidaan välttää se, että tästä tulisi vain tällaista, ottaa huomioon, että olisi sääntelyn voluntarismia. Sitten tavoitteissa. Nyt olen vähemmän rohkea kuin alun perin olin ehdotuksessani, jossa mainitsin tai kirjoitin sinne sisään tarkan lukumääräisen tavoitteen, Eli järkevämpi olisi lähestymistavan kannalta, että sanotaan komissiolle, että sitten kun tietyt parametrit ovat määritelty energiatehokkuuden kehittymiselle, niin sen pitäisi tällaiset tavoitteet asottaa asettaa. Se on sitten parempi kuin, että nyt parlamenttina sitten tällaisena aikana, kun on vielä epävarmuutta kysymyksestä, että miten mittaukset tehdään, niin että me esittäisimme jo kiveen kirjoitetut tavoitteet. Sitten ovat Savela, mitä sanoitte sääntelystä kauppapolitiikasta. Tätä, tässä täytyy sanoa, että en ymmärtänyt sitä. Tässä täytyy kahdenvälisesti vielä selventää asiaa. Tässä olisi varovainen, mitä tulee raaka hierarkiaan. Siinä olisin taipuvainen mieluummin olemaan sillä kannalla, jonka herra Kavario mainitsi, että, että en usko, että meidän pitäisi määritellä tarkasti tällaisia hierarkioita. Voisin kuvitella, että jos tällaisia hierarkioita haluaisimme määritellä, niin miten hienojakoisesti pitäisi asiaa käsitellä. Ja tässä markkinatalousvälineet sopivat paremmin siihen tätä ohjausvaikutusta saamaan kuin sanotaan se, että me määrittelisimme poliittisessa, poliittisella tasolla näitä hierarkioita. Jos vain puiteet, puitteet, puiteehdot, taloudelliset, ekologiset puiteehdot ovat järkevästi määritellyt. Sitten herra Kirkin esille ottama kysymys, energia-arvo mittatikkuna. Energia-arvo voi olla yksi mittatikku, mutta se ei voi olla ainoa. Tietysti on kysymyksiä kuten strateginen riippuvaisuus tai riippumattomuus joidenkin raaka-aineiden osalla. Jotkut, joitakin raaka-aineita käytetään turvallisuuspoliittisesti tärkeään tuotantoon. Ei voida ottaa pelkästään huomioon silloin energia-arvoa. Ja sitten verot, joista puhutte herra Kirk, sympatisoin teoreettisesta näkökulmasta, tai tätä teoreettista näkökulmaa, eli ei verojen korottamista, vaan että veroja korvataan, uudelleen kohdennetaan. Mutta konkretiassa olen hyvin varovainen Taloudellisista syistä ennen kaikkea olen varovainen. En, en, ennen kaikkea, jos, jos kupari maksaa 10 000 dollaria tonni, niin kysyn sitten, että miten suuri pitäisi olla vero, että sillä mitään ohjausvaikutusta saavutettaisiin. Kysyn itseltäni, että onko se tässä tapauksessa, kun hinnat ovat tällaiset, niin voiko verotus mitenkään ohjata Toiseksi täytyy aina pelätä, että kun tällaisia veroja asetetaan, niin hyvin ja differentoidusti ne asetetaan, että tulee vääriä allokaatioita. Eli tiettyjen raaka-aineiden käyttö, niihin investoidaan, koska se on verotuksellisesti edullista, vaikka strategisesta käytettävyysnäkökulmasta – jos ei oteta veroja huomioon, niin siinä ei olisikaan järkeä. Ja sitten kolmanneksi tietysti on aina se kysymys, että miten yksityiskohtainen byrokraattinen verotusjärjestelmä täytyy olla. Koska 17 maametalleja, joissa on eri käyttötarkoitukset, miten niitä voidaan verottaa. En ole tietysti vastustaja tällaiselle, mutta teoreettisesti se on äh, mielenkiintoinen, mutta käytännössä täytyy olla varovainen. Herra Tsukallaksen huomiot olen samaa mieltä poliittisesta tarkoitusperästäneen, että Euroopassa myös täytyy päästä omille jaloilleen tässä asiassa. Kuitenkin se ei ole kuitenkaan pelkästään raaka-aineiden käytettävyyden ongelma ylipäätänsä harvinaisissa maametalleissa, vaan on kyse myös ongelmasta, kuten oikein sanoitte, että on olemassa myös tarvittavat taidot ja jalostusportaat. Kiinalla ei ole pelkästään 98 prosenttia kaivostoiminnasta tällä alueella, vaan sillä on yli 90 prosenttia myös ensimmäisestä kolmesta jalostusportaista. Ja tästä tulee esille suuria kysymyksiä, ja Yhdysvalloissa esimerkiksi on aikamoista poliittista vastakkainasettelua, koska osa kongressista on ehdottanut, että tuetaan Yhdysvalloissa tapahtuvaa jalostamista. lainojen takauksien antamalla. Ja toinen osa kongressia sitten hy- hylkäsi tämän ehdotuksen. Eli Yhdysvalloissa pyritään tukemaan ja kehittämään kotoperäistä toimintaa. Se on nyt sitten estetty, mutta tämäkin keskustelu voitaisiin käydä. Sitten 2050 suunnitelmasta mielestäni olin ottanut mukaan tällaisen muotoilun, mutta niin kuin komissio on ehdottanut, niin yhä lyhyemmin aikavälein täytyy tarkistaa aktuaalisti, että mikä raaka-aine juuri on kriittisessä asemassa, koska että nämä asiat voivat muuttua. Sitten varastointi, eli että laajennetaan varastoja, siinä on skeptinen, täytyy tunnustaa. Olen tästä keskustellut useiden kanssa. Tässä argumentointi ihan uskottavasti, että miten varastoja voidaan harvinaisessa maanmetalleissa rakentaa, jos niitä ylipäätänsä on liian vähän. Jos markkinat ovat melkein kuivat, niin eihän siinä ole edes mahdollisuuksia kovin suuria varastoja saada aikaan näille, näiden rakennuksilta. Siinä ei ole järkeä. Saksan teollisuusliitossa on yritetty edes yhteisiä ostostrategioita saada aikaan. Sitten siihen, siinä ei ole tähän mennessä onnistuttu. Jos teollisuuden alat eivät tahdo tai pysty tekemään tiiviimpää yhteistyötä, niin on alasta, että voiko valtio nyt talouden sijaan tulla tähän pioneeriasemaan edelläkävijäaseman siinä olen skeptinen, mutta tietysti humaaniresurssien osalta olen samaa mieltä. Odi kysyi edellisestä konferenssista, siitä olen huolehtinut. Minä olin yrittänyt saada selville, että onko mahdollista osallistua. Kuulin sitten, että niin paljon korkearvoisia henkilöitä siellä podiumille on jo odotettu, koska kaksi ja puoli prosenttia niistä ranskalaisia tai parlamentin edustajia olisi ollut liikaa. Siitä todettiin, että se ei ollut mahdollista, mutta kuitenkin ihan täyttä jumittamista ei ollut, vaan tässä newsletterissa, tiedotteessa joka julkaistu, niin siinä minulla oli sitten mahdollisuus antaa oman panokseni kirjallisessa muodossa. Mitä tematiikasta, niin kyse oli jos sanon suoraan, niin siinähän oli mukana Ranskan sisäpolitiikka. Se meni siihen suuntaan, joka on Ekon valiokunnan mielessä. Se päätti, että se ei nyt lähde tähän lausuntoon mukaan, koska meillä on liikaa lainsäädäntötyötä, mutta ne palavat näihin teemoihin yhteydessä MIFID-direktiiviin, eli se, mitä, mistä eilen puhuttiin, hyödykkeiden rahoituksellistamisesta, niin se tulee vielä pöydälle MIFID-direktiivin yhteydessä, ja sen vuoksi en usko, että nyt päällekkäin tätä pitäisi tehdä tätä työtä, kun meillä ei siinä, me emme ole asiasta vasta valiokuntakaan. Rova Tikau. Yksi kohta olisi vielä, ei kun kaksi. Rova Tikau puhui yritysten toiminnan siirtämisestä Minun täytyy sanoa, että se on ehkä optio suurille globaaleille toimijoille. Minua huolestuttaa enemmän pk-yritykset, joilla ei ole mahdollisuuttakaan siihen, ja ne uhkaavat sitten toiminnan lopettamisella. Sitten innovaatiokumppanuus, johon herra Kavaljo viittasi. Minä tuen asiaa kovasti, toivoisin yhteistä esiintymistä komission ja parlamentin osalta, jotta yhden jäsenvaltion vastarinta voidaan murtaa, joka nyt tätä järkevää aloitetta on jumittanut. Vielä kerran kollega Odi. Oui, brièvement. Niin, hyvin lyhyesti. Kyse ei ole mistään Ranskan sisäpolitiikasta. Ja, ja tämä varmaan kävi selväksi. Halusin vielä äh, lisätä sen verran, että että toivoisin, että valiokuntamme voisi virallisesti vastustaa sitä, että Euroopan komissio järjestää tilaisuuksia, johon Euroopan parlamenttia ei kutsuta. Meillä on kuitenkin samoja aiheita käsittelyssä, teemme niistä päätöksiä. Eilen järjestettiin siis tällainen tilaisuus ja jopa törmätä tilanteeseen, jossa Euroopan parlamentilta kielletään pääsy meitä kiinnostaviin tilaisuuksiin. Sanoitte, että 22 prosenttia vierasta oli ranskalaisia, mutta ei kuitenkaan tässä mitenkään kyse ollut ranskalaisten suosimisesta. Mutta sitten vielä asia. Eli ehdotan, että protestoimme tuota käytäntöä. Jos se oli komission tilaisuus ja meitä ei ollut kutsuttu, niin se on selvä, protestoidaan kaikella ankaruudella ja armotta. Ich glaub, das Zuhören war, glaube ich, nicht verboten, aber die aktive... Kuule, kuuleminen siellä ei ollut kielletty, vaan aktiivinen osallistuminen. Juuri siitä oli kyse, sanoi puheenjohtaja. Me emme olleet osallisina. Kyllä tästä protesto, protesti jätetään. Selvä, kiitoksia. Esitystä on käsitelty loppuun. Äänestys on 30. heinäkuuta. Kokous voidaan päättää kahden minuutin päästä alkaa koordinaattoreiden kokous. Pyydän, että muut kollegat ja vieraat ja avustajat lähtevät salista nopeasti, joten pääsemme nopeasti myös alkuun. Kiitos.